guten tag liebe kolleginnen und kollegen! die sitzung ist. hyvää päivää hyvät kollegat istunto jatkuu eilisen pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit on saatavilla onko huomautettavaa pöytäkirjoihin liittyen ei ilmeisesti joten pöytäkirja on hyväksytty. Me siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Keskustelu ajankohtaisista aiheista artiklasta 62 mukaisesti muiden maiden puuttuminen demokratioihimme ja vaaleihimme. Haluaisin kertoa jäsenille, että tässä keskustelussa ei ole äh, spontaania äh, puheenvuoropyyntöjä eikä sinisiä kortteja. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa Renew Europein puolelta Eh, puolesta esittelijä. Eh, edustaja Vuoden neljä minuuttia. Dear colleagues, in the last few... Hyvät kollegat, viime vuosien aikana on saatu nähdä selkeä muutos siinä, millä tavalla politiikkaa ja vaaleja viedään eteenpäin saattaa vielä olla, että edelleenkin televisiossa esimerkiksi välittää poliittisia puheenvuoroja, mutta yhä enemmän äänestämme saavat sosiaalisesti mediasta ja muualta internetistä omat näkemyksensä ja hyödyntävät näin paljon yhä tehokkaampia algoritmeja, joita heihin kohdannetaan. On ehkä oikein sanoa, että kansalaiset kautta Euroopan ovat kaikkien niiden armoilla, jotka ovat pahantahtoisia tässä suhteessa. Olemme astumassa kvanttiharppauksen eteenpäin prosessissamme. Se murtaa radion keksimisen tai vaikkapa painokoneen keksimisen painoarvollaan. Ja me tarvitsemme lainsäädäntöä. Meillä on syntynyt kuitenkin valtava digitaalinen kuilu tästä syystä. Vanhat säännöt eivät enää päde ja lainsäädäntö on jäänyt kovasti jälkeen. Se, että yritykset kuten Facebook itsepäisesti eivät halua ryhtyä selkeisiin toimiin tässä suhteessa, avaa sellaisen oven meidän vaaleihimme, jonka läpi jokainen ulkomainen toimija voi kulkea estämättä. Facebookin toimet eivät olisi mikään ilmaisuvapauden rajoittaminen, vaan se on meidän moraalinen velvollisuutemme. Meidän täytyy ryhtyä toimiin valetilejä vastaan ja valeinformaatiota vastaan. Meidän täytyy muokata äänestyslainsäädäntöä, jotta ne vastaavat tämän vuosisadan vaatimuksia. Meidän täytyy ottaa huomioon myös, mitä poliittiset puolueet ovat mieltä Kremlissä. Me tiedämme esimerkiksi, että venäläiset oligarkit ovat maksaneet valtavia summia saadakseen pelata tennistä Boris Johnsonin kanssa – ne hyödyntävät digitaalista tilaa viedäkseen eteenpäin omia poliittisia tavoitteitaan. 15 alueellista paikallisvaalia on edessä Euroopassa ennen vuoden 2020 loppuun mennessä. Ja meidän täytyy suhtautua tähän uhkaan kaikella se vaatimalla vakavuudella. Ne, jotka vihaavat demokratiaa ja pitävät vaaleja vitsinä ja pyrkivät viemään eteenpäin omia näkemyksiään Putin etunenässä, kohdistavat toimintaansa eurooppalaisiin äänestyksiin. Olemme saaneet nähdä tämä yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa ja Espanjassa, mutta ei pelkästään Putin pelaa tätä likaista peliä, vaan tiedämme, että Dominic Cummins, joka antaa neuvoa meidän omalle hallituksellemme, on viettänyt aikaansa Venäjällä. Sitä täytyy tutkia. Moni täällä on täällä on myös siitä syystä, mitä tapahtui Steve Bannonille. Moni jäsenvaltio on valmis hyväksymään näiden ulkoisten toimijoiden toiminnan, kun ne pyrkivät valkaan. Katsoisi Nigel Faragea, mutta hän ei ole tällä häntä ei ole täällä näkynyt tällä viikolla. Lisäksi yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole julkaistu Venäjän puuttumista koskevaa kertomusta eh, vuonna 2016 kansanäänestykseen. Johnson tietää, mitä tuossa raportissa on. Me tiedämme, mitä siinä on. Hän ei halua sitä julkaista, koska tuo totuus estää hänen henkilökohtaiset tavoitteensa. Boris Johnson, julkaise tämä raportti nyt. Nyt asiat ovat niin huonossa jamassa, että yhdistyssä kuningaskunnassa hallitus pyrkii itse levittämään vale tietoa. Vladimir olisi tästä ylpeä. Hänen ei tarvitse enää puuttua asiaan ollenkaan. Yksi kaikkein vanhemmista poliittisista puolueista Euroopassa valmis tekemään näin, ja se kertoo paljon siitä, miten ulkomainen poliittinen puuttuminen juurtuu meidän toimintaamme. Meillä täytyy olla parlamentaarinen vastaus tähän käyttäytymisiä, joita me emme voi hyväksyä. Meidän täytyy toimia määrätietoisesti sekä jäsenvaltiossa että Euroopassa, ja poliitikot eivät tähän mennessä kuitenkaan ole onnistuneet tekemään mitään. Facebook yhä edelleen on Troja hevonen tässä suhteessa. Tämän uuden parlamentin, tämän uuden komission, tämän uuden todellisuuden täytyy nyt suhtautua asiaan vakavasti. Jolle ei, olemme aina ja ikuisesti kaiken auktoritaarisen toiminnan uhreja. Toivottavasti tekin, hyvät kollegat, tunnette tämän saman vaaran, jonka minä tunnen. Thank you very much. May I ask the colleague... Jos te haluatte käydä henkilökohtaisia keskusteluja, niin älkää kääntäkö selkään tänne istuntosalin päin. Hello. Hello. Because it's still quite loud. Täällä nyt on liikaa meteliä. Ilmeisesti te ette kuule minua. Kiitos. Thank you. If you would mind... Kiitos. Ehkä voisitte istua vierekkäin ja keskustella siten. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa ministeri Tuppurainen neuvoston puolesta. Olkaa hyvä. Chair. Paljon kiitoksia, rouva varapuhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. John F. Kennedy sanoi aikanaan, että tietämättömyys demokratiassa vaarantaa kaikkien turvallisuuden. Minä uskon, että Ähm, harhaanjohdetut äh, tai manipuloidut äh, äänestäjät äh, aiheuttavat samankaltaisen riskin yhteiskunnillemme. Se, että tällainen viha, mielen manipulaatio on mahdollista, osoittaa, että riski, jonka demokraattiset ähm, instituutiomme kohtaavat, on todellinen. Siksi me olemme tyytyväisiä siihen, siitä, että meillä on mahdollisuus keskustella tässä tärkeästä aiheesta yhdessä. Haluaisin toistaa, että puheenjohtaja maana meidän prioriteettimme on kasvattaa tietoisuutta ja ennalta varautumista ja vahvistaa demokraatiamme äh, sietokykyä väärän tiedon edessä. Äh, erilaiset uhat, mukaan lukien äh, ulkopuolinen sekaantuminen demokratiaamme, ovat yhä poliittisen agendamme keskiössä. Puheenjohtajamaana olemme ryhtyneet moniin toimiin, erityisesti olemme luoneet pysyvän neuvoston horisontaalisen työryhmän ensimmäisenä kuukausina puheenjohtajakaudellamme. Tämä keskittyy Euroopan unionin kykyyn vastustaa hybridiuhkia ja rakentaa äh, niiden sietokykyä jäsenmaissamme. Tämä liittyy myöskin väärän tiedon lävittelykampanjoiden torjuntaan ja vaalisekaantumiseen. Me olemme lisäämässä ponnistuksemme joulukuussa hybridiuhkien osalta ja me rakennamme tärkeällä työllä, jota on tehty viime aikoina Euroopan unionissa. Me myöskin äh, pyrimme vastustamaan väärää tietoa ja turvaamaan riippumattomat vapaat vaalit. Puhemies, arvoisat jäsenet, äh, edellinen keskustelu aiheesta tässä talossa syyskuussa toi esiin laajan konsensuksen sen suhteen, että väärä tieto ja sekantuminen ovat vakava uhka Euroopan unionille ja sen arvoille. Ei ole epäilystäkään siitä, että toimielimillä ja meillä on tärkeä rooli oman toimivaltansa puitteissa, kun suojelemme demokraattista prosessia. Tästä syystä on sopivaa, että kun eurooppalaista demokratiaa